toivotan kaikille tulkeille sitten oikein mukavia eläkepäiviä nyt tai myöhemmin. Ja sitten vielä viimeinen mietintö Euroopan unionin teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat. Esittelijä Gajer, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopan unionin teollisuus on moottori ja työpaikkojen luomisen ja kasvun ja innovoinnin edistäjä ja tämä voidaan nostaa myöskin sillä, että valtiot, joissa on vahvaa teollisuutta, pääsevät helpommin talouskriisistä eroon kuin muut. Ja myöskin komissio on huomannut tämän uuden teollisuuspoliittisen strategian avulla. Tässä ollaan myöskin tehty oikea johtopäätös, mutta tässä strategiassa ei ole riittävästi aluepoliittista ulottuvuutta. Teollisuushan ei toimi mitenkään tyhjössä, vaan tarvitaan energiaa, työntekijöitä, infrastruktuuria, tutkimusta, laadunvalvontaa ja rahoitusta. Ja tästä syystä teollisuusalueet ja kaupunkialueet kuuluvat yhteen. Teollisuusalueet ovat sitten myöskin usein kaupunkialueita ja näillä kaupunkialueilla on aivan erityiset voimavarat ja heikkoudet. Euroopassa on hyvin paljon taannehtivia, taantuvia teollisuusalueita, kuten esimerkiksi Ruurin alue, ja myöskin Lille ja Lies ovat tällaisia alueita. Niillä on hyvin paljon potentiaalia, mutta myöskin aivan erityisiä ongelmia, jotka minun käsittääkseni eh, niihin ei käytetä riittävästi aluepoliittista rahoitusta EU:ssa. Monet teollisuusalueet ovat sellaisia, että niitä ei voida käyttää uudestaan, koska maaperä on saastunut eh, lähdettä ei tiedetä eikä mitään vaihtoehtoja ole. Tässä tarvitaan julkista rahoitusta ja tätä ei ole otettu näissä rahastoissa riittävästi huomioon. Aikaisemmin tässä oli yhteisöaloitteen väline käytössä ja olen ajatellut kyllä, että tuota välinettä käytettäisiin uudestaan, mutta tässä on myöskin olemassa strateginen ongelma. Jotta teollisuutta voitaisiin kehittää menestyksekkäästi, tarvitaan myöskin alueellista strategiaa. Komissio tukee älykkään erikoistumisen lähtökohtaa. Tämä on hyvä ja oikein, mutta tällaisen strategian täytäntöönpanon sellainen täytyy ottaa tietyn alueen hyvät ja huonot puolet huomioon, joten rahoituksessa on kyse myöskin poliittisista välineistä ja konsepteista ja tiedonannosta siellä, missä sitä tarvitaan. Nämä ovat yleiset vaatimukset Tämä kaikki liittyy sellaiseen taloudelliseen tilanteeseen, missä meillä on taantuma näkymissä, näkyvissä monissa maissa ja myöskin teollisuus, teollisuutta tämä koskettaa. Usein tämä johtaa siihen, että jäsenvaltiot ja alueet eivät käytä tai voi käyttää varoja täysissä määrin, joten tässä tarvitaan innovatiivista potentiaalia, jota noissa joita noilla alueilla on. EU voi myöskin auttaa tässä. Minä toivoisin, jos mietintönne voisi auttaa tässä työssä. Minä kiitän varjoesittelijöitä, ympäristövaliokuntaa ja komission osastoja, jotka ovat auttaneet minua erittäin paljon tämän mietinnön laatimisessa. Paljon kiitoksia. Thank you very much indeed. Kiitos, herra Kajer. Ensimmäinen puhuja on Rova Klöver. She's gone. Hän on ilmeisesti lähtenyt, joten Rova Iligoen, teräs. Gracias, gracias, presidente. Kiitos arvoisa puhemies. Geijerin mietintä on hyvin asia, asiantunteva ja realistinen. Minä olin erittäin iloinen siitä ja onnittelen Eurooppalainen teollisuus vaatii meiltä laajempaa, poikkileikkaavaa ja pitkälle aikavälille sijoittuvaa katsausta. Meidän pitää kyetä sen, koska meillä, meillä on parempaa inhimillistä pääomaa, että voimme edetä välttämättömään teolliseen muutokseen. Meidän pitää auttaa näitä teollisuusalueita, jotka eivät ole teollisuusalueita. Me tarvitsemme vahvaa teollisuutta, jolla voi, joka suuntautuu tulevaisuuden markkinoille. Tässä mietinnössä halutaan hyödyntää mm, kohesiota ja teollisia synergioita. Meidän pitää löytää parempia ratkaisuvaihtoehtoja. Valitettavasti minun maassani ei ole näin asianlaita pitäisi käyttää rahastoja, mutta on käynnistetty kasvatuksellinen mm, reformi ja tähän voitaisiin käyttää sosiaalirahaston varoja, mutta meidän pitäisi todella saada eteenpäin tietotaitoa ja asiantuntemusta. Komission pitäisi vaatia, että eurooppalaisia rahastoja, aluekehitysrahastotkin palvella tätä kehitystä, että voisimme uudelleen teollistaa näitä alueita, jotta ne eivät taantuisi entisestään. Mrs. Bilbao Varandiga. Ja seuraava. Edustaja, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies. Nyt meillä on käynnissä välttämätön keskustelu. Lissabonin sopimuksessa ei puhuttu talouden ohjauksesta tai talouden valvonnasta jäsenvaltioille. Kriisi on velvoittanut meitä nyt käynnistämään tämän valvonnan. Ja samoissa saman takia on annettu, saman, samojen syiden vuoksi on annettu lisävaltaa paikallisille ja alueellisille toimielimille Eurooppalaisten poliitikkojen ja rahastojen pitäisi toimia paremmin, niiden pitäisi synnyttää enemmän innovatiivisuutta ja, ja niiden pitäisi myös saada paremmin ihmiset integroitua mm, työelämään silloin, kun lähdetään suunnittelemaan ja paremmin paremmin suunnittelemaan aluepolitiikkaa. Baskimaa on tästä hyvä esimerkki me haluamme muuttaa Bilbaon aluetta suuresti. Se on erittäin kiireellistä, että eurooppalaiset toimielimet toimivat siten, että nämä luonnolliset yksiköt, alueet ja kunnat ovat alueellisia yksiköitä. Meidän pitäisi saada parempaa institutionaalista arkkitehtuuria. Nyt meillä on loistava tilaisuus käsissämme. Me voimme synnyttää kehitystä ja rakas, rakentaa Eurooppaa eteenpäin eikä taaksepäin. Voimme viedä sitä ylöspäin, mutta me tarvitsemme hyvinvointia ja kansalaisten aloitteellisuutta. Thank you. Um, unusual. Kiitos. Harvinaista kyllä annan puheenvuoron rouva Sanchez Smithille. Hän saa toisen kerran puheen vuoron. Olkaa hyvä. Depuis des décennies... Kiitos arvoisa puhemies. Jo useiden kymmenen vuosien ajan eurooppalainen teollisuus on taantunut. Me olemme liikaa keskittäneet palveluihin ja olemme unohtaneet teollisuuden ja nyt siitä maksetaan kova hinta meillä on useita yrityksiä, Petropis Continental, Peugeot, tämä lista voisi, voisi jatkua, ja se voisi olla hyvin pitkä minunkin maassa, niin teollisuustyöpaikkoja suljetaan, työttömyys on todellisuutta. Uudelleen sijoittamisia muihin maihin Eurooppa toimii ja investoi rakennerahastojen avulla. 380 miljardia on suun, sijoitetaan vuosina 2014-2020 näille alueille, 2014-2020. Me haluaisimme uudelleen elvyttää tätä teollista aluetta. Me haluaisin unnavoivaa kilpailukykyistä, kestävää teollisuutta. Meillä piti olla myös luovaa teollisuutta. Niillä voisi olla tärkeä rooli tässä uudessa. Me voisi olla digitaalinen teollisuus ja elokuvateollisuus, nämä ovat kaikki toimialueita, jotka antavat mahdollisuuden elvyttää näitä teollisuusalueita ja antaa uutta toimintaa näille alueille. Eurooppa ei saa hylätä näitä teollisuusalueita, sen täytyy investoida niiden tulevaisuuden puolesta. Mr. Morganti, Sitten herra Morganti, olkaa hyvä. Yeah, I'm, um, we got to finish at 11 o'clock and I've, I've... Keskustelu päättyy kello 23.1. EPPltä pyyntö on vielä tullut. Annoin Sanchez Smithille erityisluvalla puheenvuoron, koska hän edustaa Ranskaa, joka on suurissa vaikeuksissa, niin täällä on nyt työjärjestyskysymys ilmeisesti. Arvoisa puhemies, minulla on nyt kyllä kysymys, mitä sääntöjä täällä nyt oikein sovelletaan, että yhden keskustelun aikana ei annettu toisia puheenvuoroja, mutta sitten toisissa keskusteluissa annettiin kuitenkin puheenvuoro toisen kerran. Tämä äskeinen keskustelu oli hyvin merkittävä, e, juuri kun keskusteltiin eläkejärjestelmistä, niin siinä ei sitten annettu puheenvuoroa sellaisille edustajille, jotka olivat puheenvuoron käyne, käyttäneet aikaisemmin, mutta sitten edellisissä keskusteluissa annettiin useamman kerran näitä puheenvuoroja. Mitä sääntöjä tässä nyt noudatetaan? Tänä iltana e- edustajat ovat puhuneet kerran, mutta annoin erityisluvalla äsken puheenvuoron Rova Sanchez äh, Smithille, koska Ranskan teollisuuden ongelmat ovat niin suuret. Sen takia annoin puheenvuoron. Yksi, neljä, yhdeksän on tämän työllistyskohdan numero ja sitten herra Morganti, olkaa hyvä. Prego. Grazie, eh, Kiitos, arvoisa puhemies. Tämä mietintö korostaa ihan oikeutetusti, kuinka tärkeys on tänä päivänä kriisissä. Me tiedämme tämän teräs- ja tekstiiliteollisuudesta, mutta ehdotetut ratkaisut eivät ota huomioon teollisuuden läsnäoloa meillä on tietämystä ja mm, näillä alueilla, jotka ovat jo kehittyneet aikojen myötä, meidän täytyy suosia AV-teollisuuden kehittymistä. Eihän ehkä näin ole ei se ole ehkä oikea ratkaisu. Meidän täytyy ennen kaikkea puolustaa olemassa olevia eurooppalaisia teollisuuden aloja. Eli esimerkiksi tekstiili- ja terästeollisuutta pitäisi suojella. Se on todellisuutta, joka on jo vuosisatojen ajan osoittanut sen kapasiteettinsa elää ja jatkaa toimintansa. Meillä on tekstiiliteollisuudessa ja Bratossa ja meillä on terästeollisuutta Bionbiinossa. Meidän pitää puolustaa näitä jatkossakin ja minä en halua, että Eurooppa sanoo, että tämä olisi loppu näille teollisuuden alueille Euroopassa. Yksi selvennys vielä. Edustaja Veska, jos haluatte jättää kirjallisen huomautuksen, niin näin voitte tietysti tehdä. Se on ihan ok. Ja sitten vielä herra Ferreira. Kiitos, hyvä puhemies. Ei ole mitään alueellista uskottavaa teollisuusstrategiaa äh, siltä perustalta, että käytettäisiin hyödyksi, hyödyksi äh, nykypolitiikkaa. Kohesiopolitiikalla ei ole koskaan ollut riittävästi resursseja. Tilanne on vain pahentuu ja on jo pahentunut. Ja emme me pysty tässä nyt korvaamaan teollisuuden hajauttamisen aiheuttamia ongelmia. Tämä on erittäin tärkeää eri, erityisesti EUn reuna-alueilla on syntynyt riippuvuussuhteista mm, kroonisia budjettivajatilanteita ja kaikki tämä on myös pahentunut ja talous- ja rahaliiton myötä ryhdytään korvaaviin toimenpiteisiin, mutta päätökset, mutta ratkaisut eivät olleet kantavia me tarvitsemme toimenpiteet, ovat kestäviä, tarvitsemme resursseja kaikilta alueilta ja tuotantosektoria pitää vahvistaa. Näiden pitäisi sisältyä EUn budjettiin, niitä pitäisi tukea EUn budjetilla. Neoliberaali politiikka pitäisi lopettaa tällä alalla. Kiitos sitten komission jäsen vielä. Kiitoksia puhemies ja kiitokset arvoisalle jäsen Gaierille. Tämä mietintö todellakin sisältää hyvin paljon kiintoisia kohtia ja se on todella ajankohtainen. Se on erityisen tärkeä nyt juuri talouskriisin aikaan, jotta voidaan kiinnittää huomio talouden muutoksiin ja näiden taantuvien teollisuusalueiden tilanteeseen. Kohesion rahasto on erittäin tärkeä väline näille teollisuusaloille ja että voidaan myöskin tukea pk-yrityksiä. Investointi äh, yrityksiin tällä rahoituskaudella 2007-2013 on 54,2 miljardia euroa koko EU27 alueella – suurin osa näistä investoinnista tukee innovointia. Me uskomme, että monet asiat, jotka otettiin esille tässä mietinnössä, on myöskin otettu huomioon jo kohesiopolitiikan politiikassa ja 2020 tavoitteissa ja niissä tavoitteissa, joihin me pyr- jotka me pyrimme saavuttamaan erikoistumalla. Tämä vaatii yhteistyötä EU-tasolla, aluetasolla, jäsenvaltioiden tasolla – ja tässä tarvitaan monenvälistä hallinnointia, parempaa synergiaa, etenemissuunnitelmia eri politiikan alueiden välillä. Nämä älykkäät erikoistumiset, jotka mainitsitte tässä, tässä tarvitaan aivan erityisiä strategioita aluetasolla. Niiden täytyy pohjautua tarko, tarkoille analyyseille ja totta kai myöskin sidosryhmät täytyy ottaa mukaan. Me uskomme todellakin, että tämä erikoistuminen voi auttaa kolmella tapaa näitä teollisuusalueilla näissä rakennemuutoksissa. Ensinnäkin ne voivat kehittää alueellista kehitystä ja rakenneuudistuksia ja keskittää teolliset voimavaransa nousevien teollisuuden alojen suuntaan ja tässä mielessä tämä erikoistuminen voidaan nähdä aivan erityisenä lähestymistapana tapana teollisuuspolitiikassa. Sitten pitää vahvistaa yhteistyötä eri avaintekijöiden välillä alueinnovointijärjestelmässä hallituksen ja tieteen täytyy olla mukana, jotta voidaan tarjota integroitu, integroidumpia lähestymistapoja eri kehitys suuntauksiin ja myöskin julkinen ja yksityinen kumppanuus täytyy ottaa huomioon. Sitten täytyy parantaa monen tason ja horisontaalisen koordinaation tilannetta. Täytyy ottaa huomioon tutkimus ja tek- tekninen aluepolitiikka ja myöskin työmarkkinapolitiikat ja muut ovat tässä mukana. Myöskin täytyy saada yhteisiä tavoitteita. Nämä ovat kolme syytä sille, miksi me olemme ottaneet tämän älykkään erikoistumisen mukaan, joka on tämän innovointiunionin aloitteen yksi kulmakivistä. Nämä ovat ehdotuksia tulevaisuudelle. Tästä pitäisi tulla avainväline ja sen tulisi myöskin parantaa talouden rakennemuutosta ja myöskin niitä asioita, joita tässä mietinnössä on otettu esille. Me olemme aloittaneet neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa. Kumppanuussopimukset ovat olleet esillä vuosille 2014-2020. Olemme havainneet, että tässä todellakin pyritään siihen, että keskitytään tulevaisuuteen ja otetaan huomioon aluerahastot ja niiden prioriteetit näissä strategioissa. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Thank you. Kiitos komission edustaja ja kiitos kollegoille. Erityisesti kiitän esittelijä Gaieria äh, erinomaisesta mietinnöstä ja ehkä myös omaa aluettani voitaisiin käyttää poikkeuksen perustelevana syynä. Nimittäin Sheffieldin alue on myös suurissa vaikeuksissa. Nyt päätämme tämän illan istunnon tai keskeytämme sen ja jatkamme sitä huomenna.